tukea poliittista, sosiaalista ja taloudellista edistystä tuossa maassa. Kiitos oikein paljon tästä keskustelusta, arvon puhemies. Kiitos komission jäsen. Äänestystekstistä tapahtuu tämän jälkeen keskustelun päätettyä. Ja nyt sitten viimeinen kohtaistuslistalla, joka on keskustelu Guantanamosta, vankien syömälakosta. Nyt tämän päivän puheenvuorot ovat johtaneet siihen, että olemme päättäneet, että me käymme keskustelun tästä aiheesta ilman äänestystä, joten tänään käymme keskustelun ja äänestys on toisena hetkenä. Näin minä olen ymmärtänyt, että päätettiin. Tämä oli esitys, jonka teki toverini Svoboda. Ja puheenjohtaja kokous on tältä osin nyt listaa joten tästä äänestetään tästä asiasta seuraavalla istuntojaksolla tai toisena hetkenä, mutta tapauksessa on ymmärtää, että on päätetty, että me puhumme nyt Kuatamosta, käymme keskustelun ilman päätöslauselmaa. Tämä on minun tulkintani, joten tämä on nähtävissä tämän istunnon pöytäkirjasta. Tätä pidä ymmärtää sitten, että tästä asiasta ei tulisi äänestystä. Kuten sanottu, Äänestystä on lykätty toiseen hetkeen. Joten annan nyt aluksi puheenvuoron kollegoille, jotka ovat tämän pääsoman laatioita. Ensimmäisenä kollegani Rui Tavares, jolla on puolitoista minuuttia esittää kantansa. E Paljon kiitoksia puhemies. Halusin juurikin aloittaa, kuten tekin teitte, sanomalla, että meidän tulee äänestää päätöslauselmasta koskien Guantanamoa. Minua turhauttaa se, ettei näin tapahdu tänään, sillä tässä leirissä hän ollut 11 vuotta erittäin monia henkilöitä vangittuina ilman oikeudenkäyntiä. Heillä ei ole oikeutta normaaliin puolustukseen. Monet ovat nälkälakossa, uhkaavat menehtyä, heitä saataan pakkosyöttää. Tämä on kiireellinen tilanne ja mielestäni on häpeällistä, että me päätimme olla antamatta poliittista päätöslauselmaa ja käymme vain keskustelua, mutta parlamentin tarkoitushan ei ole vain käydä jotakin kahvakeskustelua. Meidän tulee osoittaa loppumaailmalle, että meillä on viesti lähetettävänämme. Meidän tulee antaa päätöslauselma, jossa vetoamme Yhdysvaltoihin, sillä Euroopan unionin jäsenmaathan ovat tehneet yhteistyötä näiden vankien oikeudettomassa pidätyksessä. Tämä asia ei voi enää odottaa ja minä haluaisin ilmaista oman pettymykseni siihen, että eräät Kollegat käyttivät Bostonin pommi-iskua hyväkseen. Minä tunnen sympatiaa uhreja kohtaan, mutta tätä käytettiin nyt vain tekosyynä tämän päätöslauselman äänestyksen lykkäämisen. Tällaisia asioita ei saa käyttää poliittisessa pelissä. Kiitoksia. Preda. Nyt saa minuutin puheenjohtaja kollega Preda. Kiitos puhemies. Minä käytän puheenvuoron vain sanoakseni, Euroopan kansanpuolueen ryhmän nimissä, että me pahoittelemme sitä, että keskustelua ei lykätty. Olisimme halunneet lykätä myös keskustelua, koska mielestämme olisi nyt sopivaa pitää minuutin hiljainen hetki uhrien muistoksi. Kiitos, mutta tämä päätös täytyy tehdä on tehty istunnosta tänään aamupäivällä. Me olemme täysin solidaisia tietysti uhrien kanssa tässä mitä ikävimmässä tilanteessa. Ja nyt puolitoista minuuttia Rova de Kaiser. Merci, monsieur le président. Kiitoksia puhemies. On totta, että hetkellä, jona Yhdysvallat hautaa Bostonin iskun uhreja. Emme voi puhua kevyesti Guantanamosta, mutta tällaista hetkeä epäilemättä ei koskaan tule. Me olemme 11 vuoden ajan keskustelleet näiden vangittujen henkilöiden olosuhteista leirillä. Tunnemme nämä olosuhteet. Muistan, että Elmar Brock vieraili Guantanamossa, oli täysin järkyttynyt. Hän sanoi nähneensä oikeudettomuuden vallitsevan. Puhun nyt hyvin yksinkertaisesti. Haluaisin puhua muistosta, joka minulle oli hirvittävä muistikuva. Kyseessä oli Anders Breivikin oikeudenkäynti. Tämä murhamies, joka teki vuonna 2012 Oslon iskut. Te muistatte varmastikin tämän oikeudenkäynnin oikean kulun, sen arvokkuuden – Muistatte varmasti, kuinka nämä kaksi syyttäjää käyttäytyivät kuinka he jopa puristivat tämän syytetyn kättä, sillä tämän syytetynkin tuli tulla kohdetuksi kuten kuka tahansa muu. Tässä on oikeudellista ammatillista peräksi antamattomuutta Tämä on ainut tapa, jota me voimme käyttää, kun taistelemme terrorismia vastaan. Tämä on ainut tapa selvitä voittajaksi arvokkuudella. Ja tätä minä vaadin Guantanamossa oikeudelta, jotta terrorismia voitaisiin käsitellä niin, ettei ihmisoikeuksia loukata, niin että jokainen epäilty olisi vi- viaton, kunnes toisin todistetaan. Ja kuten voitaisiin toimia arvokkaasti kaikissa tapauksissa. Haluan sanoa tällä hetkellä, Yhdysvallathan ei ansainnut missään tapauksessa tällaista terrorismi iskua, joka Bostonissa tapahtui, mutta haluaisin silti sanoa, että presidentti Obaman täytyy pitää lupauksensa ja Euroopan täytyy olla tarpeeksi älykäs jotta se voisi ottaa vastaan eräät näistä vangituista henkilöistä, joita ei vieläkään syytetty, jotka tulisi vapauttaa. Hans Peter Martin. Kiitos Veronik. Kollega Martin on halunnut esittää kysymyksen. Vastaatteko hänen kysymykseensä? Signor Martin. Herra Martin, teillä on puheenvuoro. 30 sekuntia esittää kysymys. Yeah, Kiitos, puh- rouva kollega. Olen täysin yhtä mieltä teidän kanssanne. Tässä täytyy pysyä johdonmukaisena, mutta Puheenvuorossanne, kun puhuitte Norjasta, minä muistin vuoden 1972, että silloin todettiin, että pelien kisojen piti jatkua. Mutta eikö nyt ole niin, että me, jotka äänestämme, me itse asiassa nyt, kun emme äänestä, niin itse asiassa me tavallaan toimimme terroristien toiminnan mukaisesti, koska olemme puhumatta kuolemantuomiosta tärkeästä kysymyksestä. Keiser, haluatteko vastata kollegalle? No, je remercie, euh, monsieur Kiitän kollegaa tästä kysymyksestä. Terrorismi ei saa vallita. Ajatuksena oli se, että me tarvitsemme kompromissin asiassa ja kompromissi oli paras tapa parlamentissa toimia. Minä olen sitä mieltä, että olisimme voineet äänestää, mutta koska EPP-kollegat eivät se toivoneet, ehdotin tätä kompromissia Rasvobodalle ja joka tapauksessa me tiedämme, kuinka meidän tulisi toimia Guantamonon suhteen. Mutta kiitoksia kysymyksestä. Kiitos. Ja nyt myöskin päätösmaan laatijana kollega Schaak. Yksi minuutti. Thank you, President, Commissioner and colleague. Kiitos puhemies komission jäsen kollegat. Yhdysvaltojen tavoin Eurooppakin on nähnyt terrorismin tuhoa ja taistelemme terrorismia vastaan, mutta samoin kun puolustamme avointa yhteiskuntaa, me ulkopuolisten hyökkäysten silmissä, meidän täytyy myöskin puolustautua murenemiselta sisältäpäin. Turvallisuus vapaus eivät ole ristiriidassa. Yhdysvaltoja arvostamme, mutta se ei nyt kunnioita perustuslakiaan, koska nyt rikotaan perusoikeuksia, olettamusta, että ollaan syyttömiä. Ihmisoikeuksia kaiken kaikkiaan ihmisoikeudet kuuluvat myöskin epäilyille tai niille, jotka on tuomittu jopa kauhemmista rikoksista. Nämä arvot erottavat avoimet yhteiskunnat suljetuilta. Amerikan historiassa nyt on todella synkkä kohta tämä, että pidätetään loputtomin ilman tuomioistuin käsittelyä. Jos näin kävisi Egyptissä, kritisoisimme sitä heti. Ja on yllättävää, että ehdotetaan, ettei käytetä tietokoneita yhteyksissä syytettyjen suuntaan. Siellä on kuunneltu ja rikottu näinkin ihmisoikeuksia. Toivomme, että Yhdysvaltain kongressi voi auttaa presidentti Obamaa sulkemaan Guantanamon vankileirin. Demokratiaa on kunnioitettava kaikin keinoin. Stoltenbergin Norjan pääministeri Utöjän iskun jälkeen sanoi, että väkivaltaa vastaan tarvitaan lisää demokratiaa. Kiitos puolitoista minuuttia, kollega Virgia. Kiitoksia puhemies. Aivan aluksi haluaisin pahoitella edustaja Sonikille. Hiukan hermostuin tässä äsken. Pahoittelen sitä tiistaina Yhdysvalloissa julkaistiin järkyttävä raportti systemaattisesta kidutuksesta ja kaltoinkohtelusta Guantanamossa. Tämä on hyvin ajankohtainen aihe siis. Vuonna 2008 huolimatta presidentti Obaman lupauksesta Guantanamon leiri on yhä olemassa ja tilanne on yhä huolestuttavampi. Viime vuoden helmikuun jälkeen monet vangitut ovat ryhtyneet nälkälakkoon ja monenlainen henkinen ja fyysinen painostus on hyvin yleistä. Viime lauantaina tämä kiristynyt ilmapiiri paheni edisty yhä entisestään, kun monet pidätetyt eivät halunneet joutua siirretyksi vielä vahvemman valvonnan osastolle. Yhä 166 vangittua henkilöä on tässä leirissä, joista 86 vain siksi, että heillä ei ole mitään vastaanottavaa maata. Leiri on ollut olemassa 11 vuotta. Oikeudenkäyntiä ei jokaisessa tapauksessa ole käyty, emmekä me voi taistella terrorismia vastaan samoin asein kuin vastapuoli käyttää, kuten tässä kollega mainitsi henkilöt, jotka on vangittu, ansaitsevat siviili tuomioistuimessa oikeudenkäynnin tai heidät tulee vapauttaa ilman syytteitä. Kaikki täytyy tehdä, jotta näille henkilöille löydetään vastaanottava maa, ja tässä Yhdysvalloilla on raskas vastuu. Uskon, että Euroopan unioni voisi tässä auttaa. Kiitoksia. Kiitos. Pyydän kiittää teitä anteeksi pyynnöstä, onko se herra Sonik, demokraatti ja herrasmies, ja olen varma, että hän varmasti hyväksyy teidän anteeksi pyyntönne. Ja nyt puheenvuoron saavat henkilöpuhut ryhmien nimissä. Ensin herra Howitt, olkaa hyvä. President, we're all aware of the terrible tragedy which took... Kirjoittaja tragedia, joka tapahtui Bostonissa aiemmin tällä viikolla ja Teksasissa me esitämme osoittamme vihreille, mutta me jatkamme keskustelua, koska kaikki kärsimys on kaikkien kärsimystä. Maailman terveysjärjestö on todettu 14. päivänä, kun nälkälakon jatkuu, tapahtuu peruuttamattomia kognitiivisia vammoja ja tämä johtaa myös siihen, että kuoleman todennäköisyys on suurempi. Se, että nyt on yli kaksi kuukautta kestänyt tätä nälkälakkoa on tärkeää, että parlamentti tänään jatkaa keskustelua. Raportit ovat että 14 näistä nälkälakosolijoista on joutunut pakkorokinan kohteeksi ja tätä on kuvattu toimenpiteeksi, jos esimerkiksi sidotaan kiinni ja käytetään putkia ja katedreja. Ja parlamentti voi kysyä, onko tämä kansainvälisten standardien vastaista, jotka koskevat etiikkaa. Olemme käyneet rakentavaa keskustelua Yhdysvallan ulkoministeriön kanssa, jolla on pyritty edistämään Guantanamon pidätettyjen sijoittamista eu niin en pyydä anteeksi sitä, että pyydän heitä vastaamaan meille konstruktiivisesti tänään tässä tilanteessa, jossa tapahtuu todella valittava eh, inhimillistä kärsimystä, joka koskee vangittuja ja nälkälakossalijoita. Liberaaliryhmän nimissä puheenvuoron saa Rova Jäätteenmäki. Arvoisa puhemies, Bostonin terroriteko oli kauhistuttava

Kiitos Anneli. Ja nyt vielä yksi minuutti herra Schlüter, joka puhuu vihreiden enemmissä. Kiitos puhemies. 40 vuotta sitten olin pieni poika, kasvoin Yhdysvalloissa ja olin ylpeänä, sanottiin the country of the free. Silloin Vietnamin sota pyrittiin lopettamaan kaduilla, puolustettiin sitä, että kunnioitettaisiin lakeja, tasavertaisuutta lain edessä. Ihmiset puolustivat Yhdysvalta, Yhdysvaltain varvoja, pyrkivät lopettamaan sodan silloin. Nyt käynnissä on uusi sota, terrorismin vastainen sota. Ja nyt käytetään väkivaltaa, kidutetaan, salaisia vankileirejä, salaisesti muurien takana ilman, että saadaan nähdä, mitä tapahtuu. Meidän pitää auttaa amerikkalaisia puolustamaan avointa oikeudellista demokratiaa, eikä niinkään terrorismin vastaista sotaa, niin että Amerikka voi jälleen olla vapaiden valtio. Karl, Kiitos Karl. Ja nyt yksi minuutti kollega Paska vapauden ja demokratian Euroopan nimissä. Kiitoksia puhemies. Hyvä komission jäsen, ei ole epäilystäkään siitä, etteikö ihmisoikeuksia, jotka perustuvat universaaleihin arvoihin mukaan lukien kiellon tehdä mielivaltaisia vangitsemisia olisi rikottu Guantanamon kohdalla – Tosiasia on se, että yli puolet pidätetyistä henkilöistä ovat viattomia. Se tiedetään ja silti monet ovat yhä vangittuina. Yhdysvallat eivät tiedä, mitä tehdä tälle vankileirille. Vuonna 2009 presidentti Obama sanoi, että hän sulkisi vankileirin. Myöhemmin hän sitoutui säädökseen, joka ajaa leirin olemassaolon jatkamista. Nälkälakko muistuttaa meitä siitä, että meidän on tarpeen löytää sivistynyt ratkaisu tähän vankileirikysymykseen. Senior. Kiitos. Herra van der Stoep, sidontujen nimissä yksi minuutti 30 sekuntia. Kiitos puhemies. puhemies. Mielestäni nyt kun puhutaan Guantanamosta, niin on ikävä ajankohta, kun haudataan Bostonin uhreja. Tämä on kuitenkin tärkeä kysymys ja ihmisoikeuksista – kun puhutaan. Tämä on tärkeä aihe. Puhemies, Guantanamo Bayn vankila on rikkonut kansainvälistä oikeutta ja törkeällä tavalla rikkonut ihmisoikeuksia. Se on selvää. Amerikkalaisilla on oikeudellinen ongelma nyt ja tässä järjestelmässä on vain häviäjiä syömälakossa olevia vankeja on kaikkialla maailmassa ja tämä on tuttu tapa hakea kiinnostusta omalle asialleen ja se on onnistunut, koska nyt me kiinnitämme huomiota kysymykseen, joka kuitenkin on Amerikan sisäinen ongelma. Meidän tulisi edelleen kuitenkin kiinnittää huomiota tähän aiheeseen. Puhemies, on selvää, että EU ei saa olla vastaanottamassa näitä entisiä vankeja. Meillä on jo riittävästi ongelmia eurooppalaisten nuorten kanssa, jotka lähtevät Syyriaan taistelemaan. Muslimalaiset nuoret lähtevät taistelemaan ulkomaille ja radikalisoivat nuoria yhä edelleen Euroopassa. Meidän täytyy huolehtia siitä, että nämä maat otetaan, nämä vangit otetaan vastaan muualla. Järjestöjen on kannattava tässä muiden tahojen vastuu kuin Euroopan unionin. Kiitos. Kiitos. Näin päättyvät puheenvuorot, jotka nyt ryhmien nimissä, ja nyt ovat sitten vuorossa muut puhujat. Ja heitä on vain yksi, se on kollega Repo. Yksi minuutti, olkaa hyvä. Arvoisa puhemies,

Yksi minuutti. Tuen niitä sanoja, joita täällä olen kuullut, mitä Rui Tavares, kollegani, ystäväni sanoi, ja mitä herra Hauit ja herra Repo sanovat, näin on. Se, mitä toimintamassa tapahtuu, on aivan kauheaa. Emme saa koskaan unohtaa tätä, me maailman demokraatit. Mutta, mutta jos tämä on ihmisoikeuksien vastaista, niin on, on kuitenkin ikävä paha se, että, että meidän pitää unohtaa sitä, että Yhdysvallat saattavat voivat luopua tästä enklavista, joka on Kuuvassa, joka on itsenäisen valtion alueella. Ja tällä samalla tavoin haluan sanoa, että yhdistynyt kuningaskunta, sen samoin täytyisi poistua Gibraltarista, kuten äh, Turkin tulisi poistua Pohjois-Kyproksesta, äh, samoin kuin Marokon täytyisi poistua Pohjois-Saharasta. Äh, Terminado. Herra Masip käytti aikansa loppuun ja nyt puheenvuoron saa herra Watson. President for 12 years, the puhemies, 12 vuotta kuulustelustrategiat ovat loukanneet Amerikan periaatteita vapauksista ja oikeuksista. 166 vangista vain 33 on tuomittu johonkin ja Dick Cheneyn sanoin, he ovat hyvin ruokittuja ja saavat kaiken mahdollisen, mitä voivat koskaan haluta. Tämähän on ihmisoikeusloukkaus, tällainen väite. Tämä on meidän aikamme gulag. Sen sulkemisen lupaus Obaman virkaanastumisen myötä oli ilmassa, mutta nyt neljä vuotta myöhemmin suurin osa pidätetyistä on nälkälakossa. Yhdysvaltojen tulee tämä rike päättää. Me yhdessä olemme taistelleet terrorismia vastaan, me suremme Bostonin pommi-iskua, mutta meidän täytyy ottaa huomioon, että tällainen oikeusloukkaus yllyttää terrorismiin. Kiitos. Herra Romeva, myös yksi minuutti. Kiitos. Haluaisin sanoa, että 24 eh, henkilöä kansainvälisen järjestön mukaan kansaitsevat talontalon kunnioituksen. He ovat nälkälakossa hyväksytystä syistä. Haluan muistuttaa, että kaikki maat, niin täytyy noudattaa kansainvälistä oikeutta. Tämä koskee myös Yhdysvaltoja. 2000 Yhdeksän presidentti Obama sitoutui siihen, että suljetaan Guantanamo. Tähän päivään mennessä hän ei ole kuitenkaan käyttänyt presidentin valtaansa lopettaakseen mielivaltaisen pidättämisen. Ja koskee 160 sotavankia. Haluan myöskin tuomita hyökkäykset Bostonissa. Se jälleen kerran toisaalta osoittaa, sitä, mitä täällä tapahtuu, sen, että miten jotkut näkevät kahdella eri tavoin ihmisoikeuksien rikkomukset. Nyt lopuksi puheenvuoron saa Geringer i Ödenberg. Kiitos, puhemies. Vuonna 2009 vuonna 2013 Yhdysvaltain hallinto on sanonut aikavansa sulkea Guantanamon. Mitä ne kuitenkaan ole tehty? Yli 160 pankia on Guantanamossa tällä hetkellä. Suurin osa heistä ei ole saanut syytettä tai ole ollut oikeudenkäyntiä heidän osaltaan ja nyt he protestoivat epäinhimillistä käsittelyä kohtelua vastaan. Nälkälakko on johtanut myös yhteenottoihin vanginvartijoiden kanssa. Nyt selkeästi on rikottu kansainvälistä oikeutta, kun ihmisiä on pidätetty näin pitkään ilman oikeudenkäyntiä tai syytettä. Guantanamo on suljettava. Vangit on päästettävä kotiin tai jonnekin toisaalle turvalliseen paikkaan. Minä tuo. Kiitos. Näin päätimme puheenvuorot ilman puhujalistaa. Ja nyt keskustelun päätteeksi kuimme puheenvuoron, jonka pitää komission jäsen, kollegamme Cecilia Marström. Kiitoksia puhemies. Luonnollisesti hyvät jäsenet, haluaisin aloittaa myöskin tuomitsemalla hirvittävät pommi-iskut tänä maanantaina Bostonissa ilmaista solidaarisuuteni näille uhreille, heidän perheilleen ja Amerikan kansalle. Tänään Keskustelimme nälkälakosta, joka alkoi yli kaksi kuukautta sitten Guantanamossa. Viime viikolla 33 näistä 166 vangista oli nälkälakossa ja nyt 130 on myöhemmin heihin liittynyt. Voimme puhua näistä tarkoista luvuista, mutta joka tapauksessa tilanne on hyvin vakava. Sen takana on epätoivoisuus. Osa vangeista on ollut vangittuina yli 11 vuotta ilman syytettä tai oikeudenkäyntiä. Puolustusministeriön mukaan 11 vankia on menettänyt niin paljon painoa, että heitä on päätetty pakko syöttää maha letkuin. Tässä on vakava eettinen ongelma. Tämän tyyppinen pakkosyöttö on kansainvälisen oikeuden käytön mukaan asia, joka tulee tapauskohtaisesti ratkaista. Euroopan unionilla ei tässä ole tapauskohtaista tietoa, mutta voin vakuuttaa teille, että seuraamme tilannetta tarkasti hiljattain Punaisen ristin kansainvälisen komitean edustaja on ilmaissut huolensa asiasta. Guantanamon leirin pidästysolosuhteet ovat myöskin asia, joka huolestuttaa meitä ja näiden seikkojen lisäksi olen varma siitä, että paras inhimillinen ratkaisu tähän tilanteeseen on poliittisen prosessin aloittaminen, sellaisen prosessin, joka johtaa Guantanamon vankileirin täydelliseen sulkemiseen. Oikeusvaltion periaatteet ovat Euroopan unionin politiikan keskiössä, eikä terrorismin vastainen taistelu voi olla mikään syy tällaiselle mielivaltaiselle vangitsemiselle tai muille oikeuksien loukkauksille. Tässä komissio ja Euroopan parlamentti ovat hyvin vahvasti ilmaiset kantansa ja vaatineet johdonmukaisesti leirin sulkemista. Me toistamme tämän vetomuksen tänään. Yhdysvalloilla on pääasiallinen vastuu asiassa, mutta Euroopan unioni ystävänä ja kumppanina on tarjonnut tukeaan. Yhdysvallat vuonna 2009 yhdessä Euroopan unionin kanssa teki yhteisen julkilausuman asiaan liittyen. Tämän jälkeen Yhdysvaltain kongressi on vuonna 2012 ja 2013 laatinut kansallista puolustusbudjettia koskevan säädöksen, johon tämän leirin olemassaolon jatkaminen liittyi niin, että liittovaltion varoja siirretään Guantanamo Bayn leirin hoitoon. Euroopan unioni on jakanut huolensa me olemme ilmaisseet huolemme siitä, että nämä säädökset ovat ristiriidassa kansainvälisen oikeuden kanssa ja uhkaavat terrorismin vastaista taistelua ja siinä tehtyä yhteistyötä. Me olemme Yhdysvaltain liittolainen, olemme sitä jatkossakin ja haluamme taistella terrorismia vastaan, mutta me haluamme myöskin tukea Yhdysvaltain hallinnon ponnistuksia, kun se pyrkii sulkemaan täysin Guantanamon vankileirin. Kiitoksia. Komissaria. Kiitos komission jäsen, kiitos puheenvuorosta ja näin päättyi tämä keskustelu. Nyt siirrymme äänestyksiin. Meillä on äänestys on Vietnamista, meillä on seitsemän